edustaja Demesmakerin biologisten monimuotoisuutta koskevan Euroopan unionin strategian väliarviointia koskeva mietintö. Esittelijä saa puheenvuoron. Kiitoksia. Biodiversiteettiin investointi on osa Euroopan politiikkaa. Biodiversiteetti, luonnon monimutkaisuus on erittäin tärkeä asia. Yksi kuudesta työpaikasta EU:ssa liittyy luontoon ja Natura 2000-verkoston lisäarvo on paljon tärkeämpi kuin hallintokustannukset, ja sen noudattamatta jättäminen maksaisi 50 miljardia vuodessa. Luonnon monimuotoisuuden menetys on yksi suurempia globaaleja uhkia. Ja kuitenkin meillä on paljon puutteita, mitä tulee eurooppalaiseen biodiversiteettistrategiaan. Me emme vielä ole puolessa välissäkään, kun ajatellaan vuoden 2020 tavoitteita. Oikeanlaisia ponnistuksia on tehty ja nämä tavoitteet ovat kestäviä, kestäviä mutta tilanne on kuitenkin hyvin ankea. 23 prosenttia lajeista ja 16 prosenttia elinalueista on hyvässä kunnossa. Jos meillä ei ole lisätoimia, niin silloin emme taaskaan pääse vuoden 2020 tavoitteisiin. Eli nyt tarvitaan paljon enemmän poliittista tahtoa, jotta tilanne saadaan muutettua, ja tämä koskee kaikkia politiikan tasoja parempi täytäntöönpano ja biodiversiteetin mukaanottaminen muihin politiikkoihin on tässä keskeistä. Lisäksi kaikkien sidosryhmien pitää olla enemmän mukana tässä, myöskin yksittäisten kansalaisten. Lintu- ja habitaattidirektiivi on tärkeä tässä asiassa. Nyt näistä luontodirektiiveistä on tehty kuntotarkastus ja niitä ei pidä uudistaa, vaan ne pitää panna kunnolla täytäntöön. Tämä strategian uudistaminen veisi aikaa, se toisi mukanaan oikeusepävarmuutta ja sitten se heikentäisi näitä saavutuksia Euroopan luontopolitiikassa. Ja tämä uudistus ei myöskään tarjoisi mitään ratkaisuja ongelmat eivät aina liity itse lainsäädäntöön, vaan juuri siihen, miten näitä direktiivejä on pantu täytäntöön. En ole yksin tätä mieltä. Ympäristövaliokunta tuki mietintöäni lähes yksimielisesti ja uskon, että huomenna parlamentti antaa selkeän merkin Euroopan komissiolle. Ja yli puoli miljoonaa Euroopan kansalaista vastustaa luontodirektiivin uudistusta ja lisäksi ympäristöneuvostossa 16. joulukuuta ministerit tukivat luontodirektiiviä ja korostivat sitä, että parempi täytäntöönpano on nyt tärkeintä. Ja kun katsotaan kuntotarkastuksen tuloksia, niin se osoittaa, että nämä direktiivit ovat tehokkaita ja olennaisia silloin, kun niitä pannaan kunnolla täytäntöön. Yksi esimerkki. Komission jäsen Vella viime perjantaina kävi Antwerpenin satama-alueella ja siellä nähtiin konkreettisesti, miten luonto ja talouskehitys voivat kulkea käsi kädessä. Meillä on ydinalueita ja käytäviä, joilla on yhdistetty Euroopan suurimpien satamien tarpeet eläinten ja kasvien tarpeisiin tällä alueella. Ja tämä osoittaa, että luontodirektiivin uudistaminen ei ole tarpeen, vaan meidän täytyy nyt panostaa kunnolla siihen, että helpotetaan täytäntöönpanoa. Komissiolla on tässä nyt keskeinen rooli. Sen täytyy parantaa näitä sääntöjä. Meidän täytyy vahvistaa hyviä käytänteitä ja varmistaa se, että nämä suuntaviivat myöskin toteutetaan ja tunnustetaan. Komission pitäisi kuunnella kaikkia näitä merkkejä ja kiinnittää huomiota näihin kuntotarkastuksen tuloksiin. Meillä ei ole aikaa enää hukata, meillä ei ole varaa enää hukata aikaa. Jos me emme pääse tavoitteeseen vuonna 2020, meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta luontodirektiivi pannaan täysimittaisesti täytäntöön. Ja lisäksi komission täytyy miettiä lisätoimia, innovatiivisia ratkaisuja, jotta biodiversiteetin menettäminen, menettyminen, heikentyminen loppuu Euroopassa. Ja meillä pitää olla Euroopassa vihreä infrastruktuuria ja meidän täytyy estää biodiversiteetin menettäminen myöskin näiden alueiden ulkopuolella. Biodiversiteetin menettäminen on menetys luonnolle, ihmiselle ja taloudelle. Ja kun ajatellaan kansanterveyttä ja tulevien sukupolvien hyvinvointia, meidän täytyy suojella luontoa. Haluaisin vielä kiittää varjoesittelijöitä erittäin rakentavasta yhteistyöstä. Ja oli kunnia tehdä yhteistyötä kanssanne. Kiitos. La parole à M. Vela pour la commission. Komission Vela, olkaa hyvä. Kiitoksia rouva puhemies, arvoisat jäsenet. Aivan aluksi haluaisin kiittää esittelee Demesmakeria hänen biodiversiteettiä käsittelevästä mietinnöstään koskien strategian väliarviointia. Tämä mielestäni on erittäin tärkeä askel, jotta Euroopan unioni 2020 biodiversiteetti tavoitteensa saavuttaisi. Euroopan parlamentti lähettää vahvan viestin siitä, kuinka tärkeää biologinen monimuotoisuus ja siihen liittyvät palvelut ovat inhimillisille hyvänvoinnille ja yhteiskunnalliselle ja taloudelliselle kasvulle. Mutta tässä myöskin on vahva viesti ympäristön ja pääomamme suojeluun liittyen. Mielestäni tämä mietintö voi vielä auttaa meitä, kun pyrimme saavuttamaan vaikean haasteemme vuoden 2020 biologista monimuotoisuutta koskevat äh, tavoitteemme. Komission väliarviointi paljasti, että, ja kuten esittelijäkin totesi, me emme ole saavuttaneet tavoitteitamme emme ole aikataulussa, me uhkaamme menettää biologista monimuotoisuutta ja tällä on hyvin vakavia seurauksia. Vakavia seurauksia elintarvikeketjullemme, yhteiskuntiemme ja taloudemme kehitykselle ja vakavia seurauksia myöskin mahdollisuuksiimme puuttua ilmastonmuutokseen ja täyttää kansainväliset sitoumuksemme mukaan lukien 2025 kestävän kehityksen sopimus, jonka hyväksymme hiljattain. Komissio aivan epäilyksettä ottaa parlamentin haasteen vastaan vakavasti ja Euroopan unionin politiikan puitteistossa meidän täytyy vahvistaa epäilyksettä kenttä toimia hyvin paljon. Meidän täytyy saattaa kaikkien tasojen toimijat liikkeelle ja moniin sektorien toimijat ottaa mukaan, jotta voimme saavuttaa nämä biologista monimuotoisuutta koskevat äh, tavoitteemme. Meidän täytyy täysin toimeenpana Euroopan unionin lainsäädäntöä ja täysin saattaa päätökseen Natura 2000-verkoston luominen, erityisesti ähm, myöskin marina-alueet ja muut Natura 2000-alueet. Euroopan unionin lainsäädäntö on tällä alalla kuulemisessa saanut erittäin korkean määrän ähm, yhteydenottoa julkisessa kuulemisessa yli 2000. Tämä osoittaa, kuinka Euroopan kansalaiset ovat kiinnostuneet äh, biologisesta monivuotoisuudesta. Tässä yhteydessä haluaisin korostaa sitä, että niin kutsuttu fitness check, mm, kuntotarkastus, on erittäin hyödyllinen, kun pyrimme arvioimaan niitä avainasioita ja toimia, mm, joilla pyrimme tavoitteemme saavuttamaan ja sitä, että nämä toimet ovat tehokkaita ja oikein toimeenpantuja. Meidän haluamme myöskin jakaa käytänteitä ja ottaa mukaan kaikki sidosryhmät. Kaikki nämä seikat ansaitsevat huomiomme. Haluaisin kertoa parlamentille, että komissio on valmistelemassa tämän niin kutsutun fitness checkin tuloksia ja tulee ne julkaisemaan tänä keväänä ja seurantapaketin myöhemmin tänä vuonna julkaisemaan. Nämä ohjelmat ovat erittäin tärkeitä, kun pyrimme suojelemaan eurooppalaista biologista monimuotoisuutta, mutta ne eivät yksin riitä. Meidän täytyy tehdä enemmän, jos me haluamme ekosysteemejämme ja biologista diversiteettiämme suojella. Meidän täytyy toimia sekä natura-alueella että niiden ulkopuolella. Ja meidän täytyy ottaa aina huomioon biodiversiteetin tärkeys ja tunnustaa se. Meidän täytyy pyrkiä palvelemaan biologista monimuotoisuutta koskevan strategian laajempia tavoitteita. Ja tämä koskettaa myöskin meidän kestävän kulutuksemme strategiaa. On erittäin selvää, että meidän täytyy kasvattaa luonnon ja biodiversiteetin ymmärryksen tietoisuutta, ei vain siksi, että ne ovat sinänsä tärkeitä kansalaisille, vaan myöskin ne ovat niin tärkeitä yhteiskuntamme ja taloutemme kehitykselle ja hyvinvoinnille. Tämä täytyy ymmärtää paremmin ja ottaa mukaan suunnitteluun ja päätöksentekoon. Puolivälin arviointi korosti erityisesti sitä, kuinka tärkeässä roolissa metsänhoito ja maanviljelys ovat. Ne kattavat 80 prosenttia Euroopan unionin maa-alasta. Se toi esiin myöskin, kuinka tärkeää merialue, et ovat kalastus ja muut merialueiden toimet. Niiden täytyy olla ytimessä, kun pyrimme biodiversiteetin tavoitteitamme täyttämään. Meillä on hyvin paljon esimerkkiä hyvistä käytänteistä ja nämä ovat hyvä esimerkki siitä, kuinka on mahdollista tavoittaa Euroopan unionin 2020 biologista monimuotoisuutta koskevat päämäärämme. Hiljattain kohdennetut toimet kentällä olivat erittäin menestyksellistä ja näin olemme päässeet lähemmäksi biologista monimuotoisuutta koskevien tavoitteidemme alalla. Komissio ei ole myöskään hukannut aikaa, kun se on kartoittanut luontotyyppejä ja lajityyppejä Euroopan unionissa ja äh, se tulee tiedottamaan asiasta myöhemmin tänä vuonna. Myöhemmin kansainvälisellä tasolla meidän täytyy täyttää kansainväliset sitoumuksemme ja käsitellä myöskin äh, globaalin biodiversiteetin taantumisen syitä, ottaen huomioon myöskin Euroopan unionin tuotanto ja kauppa ja sen vaikutukset. Toivomme, että kaikki yhdessä pystymme toimimaan näin niin, että vuoteen 2020 mennessä saamme menestyksellistä tulosta aikaan. Tämä tulee olemaan 2030 kestävän kehityksen tavoitteidemme saavuttamisen alla hyvin tärkeä askel. Kiitoksia au nom de la commission du développement monsieur sébastien vous avez une minute. Yksi presidenta, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää esittelijää. Tämä on hyvin tarpeellinen mietintö ja kehitysyhteistyövaliokunnan nimissä haluaisin kiittää myöskin varjoesittelijöitä tästä tekstistä. On hienoa, että tärkeät vaatimuksemme on otettu mukaan. Me halusimme, että yhteistyöstrategia EU-ssa ei koskaan tue politiikkaa, joka haittaa biologista monimuotoisuutta. Meidän ei pidä rahoittaa taloutta, joka on tuhoisaa luonnolle. Meillähän on alueita, joissa on kärsitty kehityksestä, mutta ei ole kehitystä, jos ei ole kestävyyttä, eikä ole kestävyyttä, jos ei varmisteta luonnon monimuotoisuus. Luonnon tuhoutumisesta on uhkaa kaikille lajille, erityisesti ihmisille, ja meidän täytyy katsoa, mitkä kulutusmuodot ovat kestämättömiä, eikä kyse ole lainsäädännöstä, vaan sen täytäntöönpanosta, joka on johtanut biologisen monimuotoisuuden vähentämiseen. Me tietysti tuemme tätä mietintöä ja luonnon monimuotoisuuden puolustamisesta pitää tulla yksi Euroopan lippulaivoista ja jäsenvaltioiden on kannettava vastuunsa näissä kysymyksissä. Kiitoksia. Kiitoksia. Aloitamme ryhmien puheenvuorokierroksen. Kansanpuolue edustaja Lins, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Herr Kommissar, Frau Präsidentin, liebe... Komission jäsen, puhemies, hyvät kollegat. Haluaisin kiittää esittelijää hyvästä yhteistyöstä. Kansanpuolue tukee tätä johdonmukaista parlamentaarista tekstiä, joka liittyy biologisen monimuotoisuuden suojeluun. Ja tämä liittyy tähän kuntotarkastukseen, jotka on nyt tehty näistä kahdesta luontodirektiivistä. Vastustan näiden direktiivin avaamista, emmekä kritisoi tätä lakia, vaan meillä pitää olla poliittista tohtia, tahtoa kaikissa jäsenvaltioissa parantaa täytäntöönpanoa mietinnössä pitäisi ottaa huomioon enemmän tämä puolivärin arviointi, eikä kattaa kaikkia kysymyksiä. Meidän pitää antaa täsmällisiä kysymyksiä komissiolle ja neuvostolle, ja tästä syystä kansan puolue on vaatinut tiettyjä kohtakohdalta äänestyksiä huomiseksi. Meidän täytyy, kaikki sidosryhmät ovat tässä mukana. Tätä ei saa tehdä maanviljelijöiden ohitse, vaan meidän täytyy ottaa huomioon kaikki sidosryhmät. Olisi väärin jo nyt sitten arvioida uudistettua yhteistä maatalouspolitiikkaa, vaan meidän täytyy katsoa näitä vaikutuksia ennen kuin katsotaan, millä tavalla politiikkaa pitää mahdollisesti muuttaa. Meidän täytyy miettiä näitä eri välineitä, joilla voidaan parantaa luonnonsuojelua. Kiitos. Paljon kiitoksia. Olkaa hyvät ja pyrkikää kunnioittamaan aikarajoja. Me olemme jo hyvin myöhässä, hyvät kollegat. Sosiaalidemokraateista edustaja Kadenbach, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia. Kaksi viestiä. Ensinnäkin meidän täytyy nyt edistää luonnon monimuotoisuutta ja meidän täytyy nyt Euroopan parlamentissa ymmärtää, ja tämä sitten vahvistuu huomenna äänestyksessä, eli me emme tarvitse näiden kahden luontodirektiivin uudistamista. Nämä esimerkit osoittavat hyvin selkeästi, että silloin kun näitä direktiivejä on kunnolla pantu täytäntöön ja toteutettu, niin luontodirektiivit johtavat kestävyyteen luonnon monimuotoisuuden osalta. Jos kaikki nyt avataan ja muutetaan, niin se johtaa epävarmuuteen ja kielteisiin vaikutuksiin. Eli komission jäsen, me vetoamme nyt teihin, me tarvitsemme biologista monimuotoisuutta, me tarvitsemme aivan varmasti sitä, että direktiivistä pidetään kiinni. Me tarvitsemme komission tukea täytäntöön panossa monissa jäsenvaltioissa ja erityisesti täytäntöpanon valvonnassa. Tässähän on nyt suurin ongelma. Ja valtaosa jäsenvaltioista monilla aloilla on laiminlyönyt velvollisuuksiaan. Meidän täytyy pyrkiä todella kestävyyteen biologinen monimuotoisuus on kysymys, joka heikkenee joka päivä. 150 lajia häviää maailmasta joka päivä. Ja tämä liittyy myöskin maa, maan ja veden laatuun, maaperään. Eli yhdessä jäsenvaltioissa meidän täytyy nyt panostaa näiden direktiivien täytäntöönpanoon – ja kansalaiset, tämä näkyy kaikista tutkimuksista, he tukevat biologista monimuotoisuutta. Meidän täytyy nyt toteuttaa tämä käytännössä. Me emme tarvitse mitään yksinkertaistamista tai muuta, koska se johtaa vain epävarmuuteen ja se pahentaa tilannetta edelleen. Yhdessä me pääsemme tavoitteisiin varmasti vuoteen 2020 mennessä. Kiitoksia edustaja Visnieska. ECR, yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos. Kiitos puhemies. Hyvät kollegat, on aivan selvää, että luonnon monimuotoisuutta on suojeltava. Puola on sellainen maa, jossa luonto on varsin monimuotoista ja edustaja Demesmekerin mietintö keskittyy hyvin niihin ongelmiin, joita väliaikaiset strategiat ovat saaneet aikaan luonnon monimuotoisuuden suojelussa. Liuskekaasun käyttäminen ja varsinkin siihen vaaditut rajoitukset vihreiden taholta aiheuttavat kaikenlaisia ongelmia. Puolan täytyy lisätä energiaomavaraisuuttaan Venäjästä ja yksi tapa tehdä se on liuskekaasu me voimme hyödyntää liuskekaasua myös niin, että luonnon monimuotoisuus ei vaarannu ja siksi ei voida todeta, että hydraulinen murtaminen olisi jotenkin paljon, paljon vaarallisempaa kuin muut menetelmät. Alderyhmän Beader, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Tämä puoliväliarviointi ei voisi olla selvempi, elleivät jäsenmaat paranna ponnistuksiaan lainsäädännön toimeenpanemiseksi. Jälleen kerran Euroopan unioni epäonnistuu äh, biologisen monimuotoisuuden tavoitteiden äh, saavuttamisessa vuonna 2020, aivan kuten 2010. Kun tilanne on huolestuttava, emme voi välttää ajatusta avata uudelleen lainsäädäntöämme. Sitähän pidetään parhaimpina, eräänä parhaimpina malleina erityisesti lintu- ja luonnontyyppidirektiivejä. Tuhannet lajit Euroopan unionin läpi nauttivat lainsuojaa ja noin 300 miljardia vuotuisesti saamme taloudellista hyötyä luonnon monimuotoisuuden suojelusta. Nyt kuitenkin olemme epäonnistumassa tavoitteidemme saavuttamisessa. Tiedämme kaikki, mitä meidän pitäisi tehdä. Meidän tulee toimeenpanna olemassa olevaa lainsäädäntöä paremmin. Se olisi myöskin taloudellisesti järkevää. Jos me epäonnistumme monimuotoisuustavoitteiden saavuttamisessa, tämä tulee maksamaan 50 miljardia vuosittain menetettynä luonnon pääomapalvelumahdollisuuksina. Ja tämä myöskin luo vaaran peruuttamattomasti tuhota luontoa mantereellamme. Hyvä komission jäsen, me tiedämme, että on paljon tehtävänä, että tavoitteemme saavuttaisimme 2020. Mitä te tulette tekemään, jotta voisimme paremmin toimeenpanna asetuksia, jotka koskevat luonnon monimuotoisuutta? Tiedämme, että sarvikuona olohuoneessa on todellakin se, että jäsenmaat eivät toimeenpane lainsäädäntöä. Onkin erittäin harmi, että neuvoston edustaja ei täällä tänään ole keskusteluun osallistumassa. Hyvä komission jäsen, tuletteko te ryhtymään toimiin Euroopan unionin lainsäädännön puitteissa viipymättä, jotta me saisimme paremmin toimeenpantua luonnon monivuotoista suojelevaa lainsäädäntöä. Kansalaiset odottavat tätä teiltä. Ymmärrän, että olette yhtä turhautunut kuin tämä parlamentti, mutta näitä asioita ette voi jättää sivuun, jos me haluamme luonnon monimuotoisuutta koskevat tavoitteemme tavoittaa. Kiitoksia. Kiitos, en ottanut hyvät kollegat sinisen kortin pyyntöjä vastaan, sillä olemme erittäin paljon aikataulusta jäljessä. Meillä on vielä yksi keskustelu ja on jo myöhä. Edustaja on yksi minuutti. Kiitoksia. Biologinen monimuotoisuus on kriisissä ja komissionkin tulokset osoittavat tämän. Mitään kunnollista edistystä ei tapahtunut sen suhteen, miten asiassa on eritetty, ja ainoastaan yksi kuudesta päätavoitteesta on ala, jolla on edetty. Komission jäsen ei nyt ole sulkenut pois kuitenkaan sitä, että luontodirektiiviä voidaan uudistaa. Luontodirektiivit ovat selkeästi parantaneet eläinten ja luontotyyppien suojelua. Ja mietinnössä on todettu, että me emme halua millään tavalla uudistaa näitä direktiivejä. Me tiedämme, että ongelmat ovat täytäntöönpanossa, eivät itse lainsäädännössä. Eli Euroopan parlamentti huomenna liittää äänensä puolen miljoonan kansalaisen, jotka vastasivat julkiseen kuulemiseen, jotta suojellaan näitä lakeja. Eli komission vielä, kuunteletteko te? Siitä on nyt kyse. Kiitoksia. Edustaja Auken vihreältä puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos edustaja Demesmakerille todella hyvästä mietinnöstä ja hyvästä yhteistyöstä varjoesittelijöiden kesken. Tässä kuulemme kaikkialta samaa viestiä. Kaikki puhuvat tässä kauniita sanoja, mutta toisaalta viesti on aika uhkaava. Kuulemme, että tilanne on veitsen terällä. Sopimuksiin liittyy myös juridista epämääräisyyttä. Oikeusperusta on vähän epäselvä, miten käy esimerkiksi luontodirektiivien. Olemme kuulleet arviointeja eri taholta. Tiedän, että komission kohdistuu hirvittävä määrä painetta ja jos minä olisin herra Timmermans, niin varmasti olisin myös peloissani, mutta Euroopan parlamentti haluaa tukea komissiota tässä. Me haluamme, että te selvitätte nämä ongelmat ja me haluamme, että me kaikki suojelemme luontoa yhdessä. Minä haluaisin mainita tässä Orhusin sopimuksen, joka täytyy vihdoin panna täytäntöön täysimääräisesti. Sen nojalla voidaan nostaa oikeusjuttuja. Meillä on siis välineet käytössämme, kun vain tartumme nyt niihin. Eli ottakaa huomioon vaaleilla valitut edustajat ja myös alueet ja paikallistahot. Edustaja Fronte, yksi minuutti FDD. Kiitoksia. Tämä on erittäin hyvä mietintö. Olin siinä varjoesittelijänä. Esittelen on tehnyt erinomaista hyvää työtä. Ja tässä on mukana paljon erinäisiä ehdotuksia. Me tuemme sitä ja uskomme, että kaikki tukevat tätä huomenna äänestyksessä, mutta kuitenkin tällä tavalla ei päästä kuitenkaan kaikkiin tavoitteisiin vuoteen 2020 mennessä. Tämä puolivälin arviointi on katastrofaalinen, kun katsotaan näitä kuutta tavoitetta. Niitä ei ole tavoitettu läheskään. Eli tilanne on katastrofaalinen. Ja jäsenvaltiot ovat tehneet hyvin vähän biologisen monimuotoisuuden suojelemiseksi ja soveltaneet huonosti sääntöjä, joita olisi pitänyt noudattaa. Eli komission jäsen, meidän on pidettävä kiinni näistä direktiiveistä uudistamatta niitä. Täytyy vain varmistaa, että niitä pannaan kunnolla täytäntöön. Eh. Kiitoksia. Ayuso. Edustaja Ayuso, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä puhemies, komission jäsen. Luonnon monimuotoisuuden suojelu on tärkeää ja omassa maassani Espanjassa tämä on tärkeää, koska me olemme eniten mukana tässä Natura 2000 verkostossa ja me olemme myöskin merialueella toimineet voimakkaasti. Ja me kaikki olemme sanoneet, että voimassa oleva lainsäädäntö on erittäin hyvää. Olemme saaneet erittäin hyvät lailliset puitteet ja sillä on saatu aikaan hyvät tavoitteet, jotka ovat kunnianhimoisia, mutta, eli näitä ei tule muuttaa. Meidän täytyy vain varmistaa se, että paremmin pannaan täytäntöön olemassa olevaa lainsäädäntöä hyödyntäen kokemustanne. Ja jos muutetaan lakeja, se olisi vain askel taaksepäin. Meidän täytyy pitää kiinni näistä laeista. Ne ovat ihan hyviä tällaisenaan. Tärkeintä on nyt se, että komissio ja jäsenvaltiot selkeästi tekevät ehdotuksia täytäntöönpanon suhteen, ja meidän täytyy välttää ristiriitaisia tilanteita. Esimerkiksi on suuria ongelmia omassa maassani esimerkiksi, kun katsotaan susien määrän lisääntymistä. Se on aiheuttanut hyvin paljon ongelmia Pohjois-Espanjan karjanhoitoalueilla. Ja myöskin puhu, haluaisin puhua lintujen... No, minulta taisi nyt puheaika loppua. Kiitos. Madame Briano, pour une... Edustaja Briano, yksi minuutti. Grazie, presidente. La... Kiitoksia, puhemies. Lähinnä ihminen, saastuminen, ilmastonmuutos ovat vaikuttaneet biologisen monimuotoisuuden vähenemiseen ja meidän täytyy niihin puuttua monimuotoisuudella on tärkeä kysymys. Esimerkiksi siihen liittyy 4,5 miljoonaa työpaikkaa ja pölyttäjien arvo on 15 miljardia vuodessa, mutta nämä tuhot maksavat meille 12 miljardia. Eli investoinneilla on hintansa, mutta niitä ei voida verrata niihin hintoihin, joita koituu, jos ei toimita. Meidän täytyy ottaa mukaan kaikki toimijat niin kuin on tehty biodiversiteetin interryhmässä. Siellä teemme yhteistyötä maanviljelijöiden, tutkijoiden, metsästäjien kanssa, yritämme löytää yhteisiä ratkaisuja. Ja yhteinen kalastuspolitiikka täytyy ottaa myöskin mukaan merien suojeluun. Eli paikallistason täytyy ottaa mukaan esimerkiksi myös satamat ja täytyy muistaa esimerkiksi nämä muoviongelmat merissä. Monsieur, Monsieur Edustaja Gerbrandi, yksi minuutti, olkaa hyvä. After the pre... Kiitos puhemies. Edellinen Euroopan luonnon monimuotoisuusstrategia epäonnistui pahasti ja minusta tuli esittelijä sitten sinä ajankohtana vuonna 2011. Me uskoimme, että nyt kävisi toisin. Tässäkin salissa kaikki korostivat luonnon monimuotoisuuden valtavaa merkitystä koko ihmiskunnalle ja ihan äärioikeistoa myöten todettiin näin ja todettiin, että nyt tässä käy eri tavalla. Kuulimme, että kalatalouspolitiikka oli menestys, se oli kestävämmällä pohjalla, no entäpä yhteinen maatalouspolitiikka, kohesiopolitiikka, niissä olemme epäonnistuneet. Ne eivät ole kestäviä. No nyt ollaan vuodessa 2016 puolivälissä ja johtopäätös on selvä. EU on epäonnistunut selvästi luonnon monimuotoisuusstrategian toimeenpanossa. Ei enää riitä, että yritämme rämpiä tässä eteenpäin. Komission jäsen ja poissa oleva neuvoston edustaja eivät voi pettää nyt satoja miljoonia eurooppalaisia. Tässä asiassa on päästävä eteenpäin. Kiitoksia. Edustaja Reid, yksi minuutti, olkaa hyvä. We in UKIP believe in the rouva puhemies. Me uskomme siihen, kuinka tärkeää luonnon monimuotoisuus ja luontoalueet Euroopassa säilyttää. Minä kuulun Wildlife Trustiin, joka pyrkii kauniita luontoalueita suojelemaan. Tämän vuoksi pyrimme parantamaan lainsäädäntöä näissä asioissa. Kuitenkin olemme sitä mieltä, että tämä tehtävä on jotakin, mikä pitäisi olla jäsenmaiden toimivallan alaa ja Euroopan unionin ei tulisi uutta lainsäädäntöä alla luoda. Britit ovat parhaita luontoa suojelemaan Britanniassa. Me emme usko siihen, että Euroopan komissio pystyy luonnonsuojelussa ja eläinten suojelussa tekemään parhaita mahdollisia päätöksiä jäsenmaiden puolesta. Uskon, että tällä hetkellä kaikkein suurin riski luonnolle on valtava rakentaminen, kun väestö kasvaa ja kun maahanmuuttovyöry kohta Britannian. Siellä kaunis luonto hiljattain peittyy asfaltin alle. Kiitoksia. Edustaja Gambus, yksi minuutti. Yes, presidenta, komisari. Kiitoksia. Aluksi haluaisin onnitella Demesmakeria hänen tekemästään työstä. Tämä on hyvä mietintö, kuten monet jo totesivat. Tällä mietinnöllä voidaan vaikuttaa siihen, että analysoidaan nyt ympäristölainsäädäntöä ja voimme miettiä, millä tavalla lainsäädäntö pitää tulevaisuudessa muuttaa. Mutta nyt ei vielä ole aika muuttaa lakeja kaikki ajallaan. Meidän täytyy nyt puuttua täytäntöönpanoon. Muuten tilanne saattaisi olla juridisesti epävarma ja se vaarantaisi biologisen monimuotoisuuden. Ja meillä on jo riittävästi ongelmia, ja jos tulisi vielä lisää laillisia ja poliittisia ongelmia, se vain pahentaisi tilannetta. Haluaisin ottaa mietinnöstä esille sen, että komission pitää viipymättä tehdä kattava lista eksoottisista vieraslajeista EU:ssa, jotta voimme suojella biologista monimuotoisuutta. Meidän täytyy katsoa, millaisia vaarallisia lajeja meillä on EU:ssa ja ne täytyy poistaa ennen kuin ne leviävät EU:ssa. Meidän täytyy miettiä yhteis- täytäntöönpanomenettelyjä, kuten mietinnössä on ehdotettu, ja nämä haasteet, jotka liittyvät vieraslajeihin, ovat yhä suurempia, ja meidän täytyy pystyä torjumaan näitä kielteisiä vaikutuksia, joita niillä on myöskin eurooppalaisiin talouksiin. Luonnon monimuotoisuuden uhat ovat moninaisia, ja kansalaiset vaativat nyt tätä toimimme. Kiitoksia, puhemies. Monsieur Edustaja Oittama, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies, hyvät kollegat. Maailmassa on suuria haasteita, mitä tulee elintarvikkeiden tuotantoon ja ekosysteemin riittyvien uhkien vähentämiseen. Ja meidän täytyy tehdä järkevää yhteistyötä luonnon kanssa. Meidän täytyy hyödyntää uutta teknologiaa. Meidän täytyy luoda, tuottaa enemmän ruokaa ja parantaa eläinten elämänlaatua. Ja suurin vaare tässä asiassa ei ole maatalous, vaan suurin vaara on se, ettei ymmärretä tilannetta. Mitään yhtä ratkaisua ei ole biodiversiteetin suojelemiseksi, mutta meidän täytyy vähentää painetta luontoon ja meidän täytyy käyttää vähemmän maata elintarviketuotantoon. Meidän täytyy pitää kiinni eurooppalaisista säännöistä, kuten Hollannissa on tehty, ja tällä tavalla voidaan varmistaa, että luonto suojellaan oikealla tavalla. Ainoastaan yhteistyöllä ja maalaisjärkeä käyttämällä ja kaikki sidosryhmät mukaan ottamalla voidaan löytää parhaat ratkaisut, jotta päästään luonnon monimuotoisuustavoitteisiin. Kiitos. Ähm, Kiitoksia. Biologisen monimuotoisuuden menetys ei ole menetys vain luonnolle, vaan myöskin katson, että Euroopan parlamentissa harvoin ollaan yksimielisiä, koska silloin kun kyse on monimuotoisuudesta ja ekologiasta luonnosta. 2020 strategiassa on nämä kuusi tavoitetta, ja se on tietysti oikea suunta, mutta olemme kaikki samaa mieltä siitäkin, että täytäntöönpanossa on vielä tekemistä kaikkialla Euroopassa, jotta pääsemme kunnolla näihin tavoitteisiin. Siksi pidän hyvänä sitä, että paremmin pannaan täytäntöön olemassa olevia direktiivejä, ja olen iloinen siitä, että valtaosa on samaa mieltä siitä, että meidän ei missään tapauksessa direktiivien muuttamisesta, koska siitä ei ole pitkällä aikavälillä mitään hyötyä. Meidän täytyy vielä enemmän keskittyä siihen, että viljelijät on otettu liian vähän huomioon ja mukaan, kun on katsottu Natura 2000 alueita. Yhden lajin viljely on nyt vaarassa ja kaikki vastuulliset viljelijät tietävät, että hyvin usein tilanne menee sellaiseksi, että tulot, joita heillä on, eivät enää ole kestävällä pohjalla. Ja meidän täytyy nyt vahvistaa se, että viljelijät otetaan enemmän mukaan ja meidän täytyy tukea sitä, että meillä on enemmän biologista monimuotoisuutta. Monsieur Dorfman. Kiitoksia edustaja Dorfman, puolitoista minuuttia. Kiitoksia. Mietinnössä nyt pohditaan sitä, onko eurooppalainen lähestymistapa biologisen monimuotoisuuden osalta riittävä ja mielekäs. Meidän täytyy myöskin miettiä, millä onko, ovatko säännöt oikeita. Ja on esimerkiksi havaittu, että monet euro- eläin lajit, niitä ei edes saa enää metsästää. Esimerkiksi monet, kuinka paljon majavia tai susia tai karhuja on luonnossa, sitä ei tiedetä. Ja ei kuitenkaan tiedetä, vaikuttavat kun ne kunnolla kuitenkaan luonnon monimuotoisuuteen. Viime vuosina sudet ja karhut ovat tehneet viljelijöiden elämästä vaikeaa, joskus jopa mahdotonta. Ja niitä on vaikea pitää pois laidun alueelta. Ja sitten täytyy katsoa, mitä on tehty matkailualueella. Ja me pidämme kiinni näistä ohjelmista. Ja mielestäni me tarvitsemme nyt poliittista keskustelua näistä aiheista. Ja meidän täytyy miettiä järkevää monimuotoisuutta, maataloutta ja kansalaisten turvallisuutta koska muuten sitten tulee susi karhujen joukkoon ja siitä ei ole sitten mitään hyötyä biologiselle monimuotoisuudelle. Kiitoksia Peterille. Puolitoista minuuttia olkoon. Kiitos. Niin luonnon monimuotoisuus on tärkeää ihmiskunnan selviämiselle. Mietintö on tässä asiassa aivan selvä. Jos emme nyt ryhdy toimiin, emme saavuta tavoitteita. Onnistumme siinä ainoastaan, jos toimimme yhdessä. Meidän täytyy muuttaa toimiamme radikaalisti tässä asiassa. Olemme nähneet muun muassa suuria mehiläiskuolemia Euroopassa. Tiedämme, että kolme neljäsosaa ihmiskunnan ravinnosta riippuu mehiläisistä. Muitakin lajeja kuolee meidän täytyy muuttaa maatalouden toimintatapoja ja myös toimintatapoja muilla aloilla. Jos emme tee niin, niin tulevat sukupolvet kärsivät. Yhteinen maatalouspolitiikka on tässä tärkeässä roolissa. Siihen täytyy keskittyä. Sen täytyy pystyä takaamaan luonnon monimuotoisuus. Merci. Kiitoksia. Siirrymme puheenvuoroihin ilman puhujalistaa. Meillä on kuusi puheenvuoropyyntöä. Edustaja Petir, yksi minuutti, olkaa hyvä gospođo predsjednice prema izvješću europske komisije rouva puhemies komission kertomuksen jälkeen liittyen eurooppalaiseen suojeluverkostoon. Edistystä on tapahtunut Natura 2000 verkoston suhteen ja uhanalaisia lajeja on onnistuttu pelastamaan 4,5 miljoonaa työpaikka on myöskin Euroopan unionin sisällä syntynyt. Vuoden 2015 syyskuun tiedustelun mukaan yli 20 prosenttia eurooppalaisista on huolissaan luonnon monimuotoisuudesta ja 98 äh, prosenttia heistä asuu Natura 2000-alueen lähistössä. Tämän vuoksi me voimme todeta, että ihmiset haluavat eh, pelastaa luonnon, joka on heidän ympärillään, mutta nämä toimet eivät saa sekaantua kuitenkaan jokapäiväisten toimien hoitamiseen. Meidän löytää tasapaino. Slovakiassa on kaikkein suurimpia Natura 2000-alueita ja toivottavasti tulevaisuudessakin näin tulee olemaan. Tibor. Köszönöm szépen, elnök asszony, a lehetőséget már itt a tolmácsolás miatt nem kaptam direktbe a jelzést. Kiitos. En kuullut heti omaa nimeäni. Kiitos kuitenkin, kun sain puheenvuoron. Tämä tämänpäiväinen keskustelu on nyt vahvistanut sen, että meillä on lainsäädäntöä. Se on arvioitu aivan hyväksi, mutta täytäntöönpanossa on toivomisen varaa jäsenvaltioiden hallitusten on tartuttava toimeen. Hallituksethan pystyvät löytämään resursseja tällaisille asioille, kuten luonnonsuojelulle. Ja minusta tässä on nyt etsittävä uusi visio ja tuomittava kaikki luontoa vahingoittavat toimet ja ennen kaikkea ihmisoikeuksia rikkovat toimet. Kiitoksia rouva puhemies. Maanviljely on kiistatta hyvin tärkeässä roolissa siinä, tavoitammeko me luonnon monimuotoisuustavoitteemme. Meidän täytyy löytää tasapaino maanviljelyksen ja luonnonsuojelun välillä. Emme voi ajatella, että suurin osa viljelijöistä Euroopan unionissa saa lähestulkoon ilmaiseksi maanviljelyksen käyttöön tarkoitettua dieselpolttoainetta, kun toikka taas valtavasti verottaa juuri tätä samaa polttoainetta Kreikassa. Olemme epäedullisessa kilpailuasetelmassa. Kreikka taistelee so- pelastaakseen edes jotakin ja meillä on valtavasti ongelmia. Hyvä komission jäsen Vela komission päätösten jälkeen on tehty mahdolliseksi tuoda polttoöljyä Tunisiasta. Toisaalta siis eh, viljelijät päätöksestä kärsivät ja toisaalta he joutuvat kuitenkin taistelemaan selviämisestään. Edustaja Müller. Puhemies, komission jäsen, hyvät kollegat. On kiistämätöntä, että biologinen monimuotoisuus on suojeleminen arvoista ja tarvitaan lisätoimia, jotta sitä voidaan suojella. On kuitenkin muistettava, että meidän täytyy toimia tasapainoisesti, kun ajatellaan muita tavoitteita. Ennen kaikkea kyse on maataloudesta. Sillähän on erittäin tärkeä rooli luonnon monimuotoisuudesta. Taloudellisesti mitään kunnon arvioita ei voida tehdä tästä raportista. Ja tämä lausuma, että 80 prosenttisesti nämä alueet ovat huonossa jamassa. Tähän ei voida suhtautua vakavasti. Meillä pitää olla kattavia tietoja kaikista jäsenvaltioista. Näin ei kuitenkaan ole, enkä sitä ymmärrä. Jos todella haluamme edetä, meidän täytyy kunnolla parantaa viestintää. Meidän täytyy katsoa tilannetta eri alueilla. Meillä pitää olla kunnollisia kannusteita ja meidän on saatava käyttöömme kelvollisia tietoja. Kiitoksia edustaja Ferreira, olkaa hyvä. Fragmentação e alteração dos hábitats, a exploração excessiva dos recursos naturais, a introdução e propagação de espécies exóticas invasivas meidän täytyy nyt katsoa, millä tavalla nämä vieraslajit ovat vaikuttaneet Euroopassa. Tämä on yksi asia, joka vaikuttaa kielteisesti biologiseen monimuotoisuuteen. Eurooppalainen strategia on hyvin kaukana siitä, että kysyttäisiin vastaamaan näihin haasteisiin. Meidän täytyy katsoa näitä toimia ja meidän täytyy myöskin muuttaa alo, eri alojen politiikkaa, joka vaikuttaa biologiseen monimuotoisuuteen. Meidän täytyy sijoittaa maaseutuun. Meidän täytyy katsoa maataloustuotantoa. Sielläkin on tehtävä muutoksia ja meidän täytyy torjua näitä haitallisia vieraslajeja. Meidän täytyy kunnolla rahoittaa Natura 2000-verkostoa. Meidän täytyy vahvistaa LIFE-ohjelmaa. Ja meidän täytyy muistaa, että kaikkia näitä toimia tulee vahvistaa. Of course, Mr. Ant. Of course I Luonnollisesti olen täysin sen kannalla, että vaalipiirin luonnon monimuotoisuus säilyy yhdistyneen kuningaskunnan ja koko Euroopan monimuotoisuus. Meillä on eräs kaikkien rikkaamista vesilintujen esiintymistä, erittäin kauniita maisemia. Meidän täytyy todellakin luontoamme suojella. Olen samaa mieltä suurimmasta osasta asioista tässä mietinnössä. Haluan suojella luontoa yhtä paljon kuin kuka tahansa, mutta sitten mietintö kuitenkin lähtee alamäkeen. Me tarvitsemme tervettä järkeä, mutta mietintö ajaa byrokratiaa. Meidän pitää suojella kaloja, kalakantoja, mutta tässä ajetaankin haaskaavaa kalastuspolitiikkaa. Ja me tarvitsemme paikallistason toimintaa, mutta tässä halutaan toimintaa keskittää. Ongelma on todellinen, se tunnustetaan, mutta ratkaisuja on kaikkialla todellisuudessa. Kiitoksia. Olemme saaneet päätökseen puheenvuorot ilman puhujalistaa. Komission jäsen Vela, olkaa hyvä. Thank you, Madam President. Kiitos puhemies. Euroopan komission puolesta haluaisin kiittää parlamenttia tästä hyvästä ja avoimesta keskustelusta ja tuesta luonnon monimuotoisuuden suojelussa. Minä uskon, että kun tämä päätöslauselma hyväksytään se voi yhdessä neuvoston päätelmien kanssa auttaa meitä varjelemaan luonnon monimuotoisuutta. Yhdessä parlamentin mietinnön, neuvoston päätelmien ja komission väliarvioinnin kanssa saamme kattavan kuvan siitä, miten olemme edenneet luonnon monimuotoisuustavoitteiden saavuttamisessa. Euroopan parlamentilla on hyvin tärkeä osa tässä, kun pyrimme kohti näitä monimuotoisuustavoitteita. Parlamentti voi nostaa tietoisuutta luonnon monimuotoisuudesta ja se voi integroida monimuotoisuustavoitteet tavoitteet moniin EUn politiikkoihin ja se voi tietysti pyrkiä myös muuttamaan tätä politiikkaa ja varmistaa rahoituksen tälle politiikalle. Olen täysin samaa mieltä siitä, että me tarvitsemme laajemman ja täyden tuen eri sidosryhmiltä. Mielestäni tämä on todella tärkeää, aivan kuten minkä tahansa lainsäädännön kanssa. Ilman tukea on hyvin vaikea päästä eteenpäin ja panna lainsäädäntöä täytäntöön. Olen samaa mieltä myös niiden edustajien kanssa, jotka sanoivat, että jäsenvaltioilla on tässä tärkeä tehtävä. Niillä on suuri vastuu, niiden täytyy panna lainsäädäntöä täytäntöön. Catherine Bearder sanoi, että Jäsenvaltioiden on nyt panostettava tähän täytäntöönpanoon. Edustaja Boylen kysyi, voinko kertoa oman kantani, ja olen olen kertonut sen jo aiemmin, mutta ei tässä ole kysynyt, kysymys vain minun kannastani, vaan koko komission kollegion kannasta. Ja se kanta perustuu näihin kuntotarkastuksiin ja moniin muihin asioihin. Minun tehtäväni on varmistaa, että meillä on kunnolliset välineet, joilla voidaan päästä näihin vuoden 2020 tavoitteisiin. Huomioin sen, mitä edustaja Auken sanoi siitä. Tiedän, että hän todella välittää tästä asiasta ja voin vakuuttaa teille, että kaikki komission jäsenet, mukaan lukien varapuheenjohtaja Timmermans, välittävät luonnosta ja sen monimuotoisuudesta samalla tavoin kuin kaikki meistä – Suuri osa edustajista korosti täällä sitä, että meidän täytyy saada maanviljelijät mukaan tähän työhön, jos haluamme saavuttaa nämä tavoitteet. Olen siitä samaa mieltä. Olemme puhuneet täytäntöönpanosta, mutta ei saa unohtaa sitä, että luonnontilaraportti ja tämä väliarviointi ovat nostaneet esille lukuisia syitä eivät ainoastaan tämän täytäntöönpanon. Ja eräs asia, jonka kaikki kertomukset ovat nostaneet esille, ei liity maatalouteen, vaan niihin huonoihin käytäntöihin, joita äh, nykyisen yhteisen maatalouspolitiikan toimeenpanossa on. Ja meidän tulee varmistaa, että luonnon monimuotoisuustoimia käytetään täysimääräisesti alueellisella ja paikallisella tasolla osana yhteistä maatalouspolitiikkaa ja meidän tulisi tukea viljelijöitä, kun he pyrkivät suojelemaan luontoa ja varjelemaan luonnon monimuotoisuutta. Ja tietoa tästä tulee tarjota suurelle yleisölle. Se on tärkeää suurelle yleisölle ja myös maanviljelijä, maanviljelijöille yhteisönä. Edustaja Köstingiä sanoi, että viljelijät täytyy ottaa tähän työhön mukaan. Heidän tulee olla osa ratkaisua. Haluaisin lopettaa myönteiseen sävyyn väliarvioinnin tulokset herättävät huolta, mutta on siellä syytä optimismiinkin. Me pohdimme nyt näitä tuloksia ja syitä heikkoihin kehityskulkuihin ja pyrimme löytämään ratkaisuja. Olemme luoneet kehyksiä ja olemme koonneet hyviä kokemuksia, joista voidaan ottaa opiksi ja pyrimme kasvattamaan tietoamme tästä asiasta päätöksenteon tueksi. Toivon, että kansalaiset ja sidosryhmät todella lähtevät mukaan tähän työhön ja sitoutuvat monimuotoisuuden suojeluun. Haluamme saavuttaa EUn luonnon monimuotoisuustavoitteet. Täällä on keskusteltu myös näistä luontodirektiiveistä. Ne eivät ole mikään tavoite itsessään, vaan ne ovat keino, jolla tavoitteet voidaan saavuttaa – Tarkoituksena on saavuttaa nuo vuoden 2020 tavoitteet. Ja minä uskon, että siihen vaaditaan kovaa työtä, hyvää yhteistyötä ja niin pääsemme näihin tavoitteisiin. Kiitos. Merci, monsieur. Le débat...